Welkom collega's. Ik stel voor dat... Hyvät kollegat, aloittakaamme kokous. Tervetuloa ensinnäkin kaikille. Erityisestikin haluaisin toivottaa tervetulleeksi uuden kollegamme. Tähän tiedetään, että rouva Ivanova on päässyt jo tilintarkastustoimijoistamme jäseneksi, joten hänen tilalleen tänne meidän valiokuntaamme tulee toinen rouvashenkilö, rouvashenkilö, joka tulla puhuu juuri parhaillaan. Hän on kansanpuolueen edustaja Rova Panjotova. Toivottavasti lausui nimenne edes suurin piirtein oikein. Monika Panjotova, tervetuloa meidän valiokuntaamme Rova Ivanovan tilalle. Goed, um, Hyvä. Sitten aloitamme varsinaisen kokouksemme. Ja perinteisen tapaan ensimmäisenä on estyslistan hyväksyminen. Sopiiko kaikille jaettu estyslista Eli ei ole mitään kommentoitavaa. Oletan, että sopii. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Te voitte lukea puheenjohtajan ilmoitukset valiokuntamme uutislehdykästä. Kokous lähetetään internetin välityksellä. Ja totesin, että valiokunnassa on uusi jäsen, mutta sen lisäksi myöskin uusi henkilökunnan jäsen Silvana Zanetta, joka on vuosikausia toiminut erinomaisesti meidän valtuuskuntamme takavaliokuntamme palveluksessa ja hoitanut valtuuskuntamatkoja. Hän on lähtenyt palveluksestamme ensimmäinen marraskuuta, joten toivotamme hänelle kaikkia mahdollista onnea ja menestystä hänen uransa aikana hänen tulevassa työssään Euroopan parlamentissa kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta tai kahdesta edellisestä kokouksesta 15. marraskuuta sekä 26. 27. marraskuuta 2012 pidetystä koko- kokouksesta. 15. päivän marraskuuta kokouksesta sihteeristö kertoi minulle, että pöytäkirjan täytyy lisätä eräs seikka. Muistan, että, että Herkules 3 ohjelma oli esityslistalla ja meidän täytyy lisätä tämä pöytäkirjan valiokunta päätti, että Rova Vei ottaa hoitaakseen Rova Ivanovan tehtävätä esittelijänä tämän asian osalta. Ja neuvottelujuriittiimille annetaan mandaatti ryhtyä neuvotteluihin neuvoston kanssa, jotta päästäisiin sopimukseen ensimmäisen käsittelyn aikana. Tämä lausuma lisätään siis pöytäkirjaan. Tuliko tämä nyt kaikille selväksi, tämä lisäys? Rova Vei jatkaa nyt sitä työtä, joka Rova Ivanovalta jäi kesken tämän asian osalta. Sopiiko tämä kaikille, tämä lisäys? Ovatko pöytäkirjat nyt kunnossa kaikkien mielestä? Eli kukaan kommentoi pöytäkirja kokouksen loppuun mennessä. Pöytäkirjalta katsotaan hyväksytyiksi tavanomaisen tapan. Sitten ensimmäinen varsinainen asia esityslistallamme on Tilintarkastustoimijoistaminen erityiskertomus 9 kautta 2012. Kyse on luonnonmukaisesta viljelystä ja luonnonmukaisista tuotteista. Esittelen rouva Edith Herzog. SND-ryhmä on ilmoittanut, että rouva Herzog ei kuitenkaan pääse tänään paikalle, koska hän joutui pieneen leikkaukseen. Tämä ei ole mitään vakavaa, mutta joka tapauksessa hän on nyt estynyt tulemasta kokoukseen joten SND-ryhmän piirissä on päätetty, että kansanpuolen varjoesittelijä herra Odi voi esitellä Rova Herzogin asian Rova Herzogin puolesta. Normaali käytäntö on, että kuuntelemme ensin tilintarkastustuomioistuinta niin, että ne, jotka ovat laatineet mietinnön ja varsinkin herra Cardiff voi kertoa meille, mitkä ovat mietinnön tärkeimmät seikat ja mitä suosituksia te annatte komission suuntaan. Herra Cardiff, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, kuten ehkä hyvin tiedätte, niin EU on uh, yksi tärkeimpiä luomutuotteiden uh, tuottajia ja julkinen tuki tätä tarkoitusta varten oli lähes 4,7 miljoonaa 700 miljoonaa euroa. Ja tämä, tämän tuen tarkoitus on se, että luomutuotteita voidaan tuottaa Euroopan unionissa. Ähm, tilintarkastustuomioistuin on myös päättänyt tehdä tarkistuksia jäsenvaltioissa. Tarkistuksen tarkoitus on varmistaa se, että kaikki aina pellolta pöy- lautaselle ja kaikki siltä väliltä vastaa luomuviljelyn äh, sääntöjä. Esimerkiksi jos mm, kasvatetaan kasveja ainoastaan luettelossa luetellut lannoitteet on, ovat mahdollisia. Ja kun tehdään perinteisiä ja luomutuotteita tai viljellään perinteisiä ja luomutuotteita, niin täytyy kunnioittaa tiettyjä aikarajoja. Asetusten noudattamista täytyy jo sinänsä mm, valvoa, mutta koska viljelijät saavat e, erikseen tukia ja kun otetaan huomioon myös se, että yleensä kuluttajat maksavat luomutuotteista enemmän kuin tavallisista, luomuista, äh, tavallisista tuotteista, on erittäin tärkeää, että ähm, kaikkea tarkastetaan ja kaikki tarkastukset tehdään asianmukaisella tavalla. Kussakin jäsenvaltiossa on äm, tarkastusjärjestelmä paikallaan, kussakin jäsenvaltiossa täytyy äm, nimetä toimivaltainen viranomainen, ää, äh, joka ää, äh, yksilöi sen, mitkä valvontaviranomaiset ovat äh, julkisia, mitkä yksityisiä ja mitkä sekä että. Tällä hetkellä on 190 tarkastustoimielintä Euroopan unionissa kaiken kaikkiaan. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä tarkistuksia aina, kun näin heidän edellytään tekevän, ja tarkastusviranomaisten täytyy olla yleisesti hyväksyttyjä. Nämä tarkastusviranomaiset tekevät tarkastuksia vähintäänkin kerran vuodessa kussakin, kullakin tilalla. Kuluttajat viranomaiset ja komissio joutuvat nojautumaan näiden toimielinten työhön. Yleensä tehdään fyysisiä tarkastuksia paikan päällä, varmistetaan, että tilit ovat kunnossa ja otetaan myös otteita lopputuotteista, näytteitä lopputuotteista ja testataan myös maaperää. Yksi yksittäiset viranomaiset maksavat viulut ja tarkastus, tarkastusten jälkeen saadaan sertifikaatti, jonka jälkeen luotte, tu, näitä luomutuotteita voidaan todellakin kutsua luomutuotteiksi. Tällä hetkellä Euroopan unionissa on neljä erilaista tarkastusjärjestelmää. Ensinnäkin eh, komissio voi tunnustaa kolmannen maan tarkastussertifikaatin ja tietyille jäsenvaltioiden tuontituotteille voidaan antaa aivan erityisiä sertifikaatteja. Euroopan unionin Euroopan komission täytyy tehdä tarkistuksia voidakseen varmistaa se, että kaikki tämä tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Kaiken kaikkiaan on kysytty, antaako tämä tarkastusjärjestelmä riittävästi varmuutta meille niin, että niin tuontituotteiden kuin EUnkin luomutuotteiden luomustatus on todellinen. Me olemme tällä hetkellä tarkastelleet tilannetta ja tarkastusten aikana tehtiin avainkontrolleja. Me yksilöimme heikkouksia järjestelmässä, mutta tarkoitus oli myös yksilöiden niitä hyviä käytänteitä, joita voidaan jakaa. Tämän lisäksi tilintarkastajat ovat edellyttäneet, että jäsenvaltiot myös osoittavat jäljitettävyyttä mahdollisuuden ja tekee tarkastuksia, jotta jäljitettävyys voidaan varmentaa. Jäsenvaltiossa on myös tehty paikan päällä tehtäviä tarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuimen löydökset löytyvät raportista. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että järjestelmässä on tällä hetkellä useita heikkouksia. Otetaanpa esimerkiksi vaikka jäljitettävyys. Kolmen kuukauden aikana vain neljännes tuotteista olivat sellaisia, että ne saatettiin jäljittää täydellisesti. 40 prosenttia tuotteista ei, niitä ei voitu edes kolmen kuukauden jälkeen enää jäljittää. Ja toinen esimerkki liittyy jäämien testaukseen. Useilla tarkastustoimielimillä ei ollut riittävää, riittävää määrää näytteitä jotta voitaisiin varmistaa se, että järjestelmä antaa todellakin sen varmuuden, joka sen tulee antaa, niin meidän täytyy puuttua näihin heikkouksiin. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten täytyy parantaa tarkastajien valvontaa. Informaatiota täytyy parantaa niin komission tasolla kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. Komission täytyy vahvistaa jäsenvaltioiden valvontaa tekemällä tarkastusvierailuja, niin kuin sen täytyy tehdä. Tämä on asia, jota ei ole kymmenen vuoden aikana tehty riittävästi. Komission tulisi parantaa ekvivalenttien kolmansien maiden luettelossa olevia maita. Tulisi näiden maiden tarkastusta tehostaa. Ei haluta tietenkään lisätä byrokratiaa tai tarkastusten määrää, mutta halutaan varmistaa se, että tämänhetkisen järjestelmän täytäntöönpanon heikkoudet korjataan. Olen tyytyväinen voidessani sanoa, että komissio on, ähm, on ollut yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen löydösten kanssa. Olen myös iloinen voidessani sanoa, että komissio näyttää jo toimivan näiden päätösten osalta. Komissio on myös vastannut pari viikkoa sitten parlamentin kysymykseen, ja vastaus osoittaa, että komissio on ryhtynyt jo useisiin toimiin äh, tilintarkastustuomioistuimen päätelmien perusteella. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä johdannosta. Kuka nyt haluaa puheenvuoron? Ilmeisestikin herra Odi esittelijän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegamme Rova Erzog on juuri sairaana. Hän joutui pienen leikkaukseen. Tietääkseni kaikki meni hyvin, mutta mutta hän kuitenkaan ei päässyt tänään paikalle. Hän pyysi, että kerran kuinka paljon hän pahoittelee sitä, että ei ole täällä, täällä hoitamassa parlamentista tehtävänsä. Minulla on asiakirja, joka minun pyydettiin lukemaan hänen puolestaan. Hän halusi toivottaa tervetuloksi herra Cardiffin tilintarkastustoimijoistumesta. Hän esitti johtopäätökset. Lisäksi komission edustajan paikalla hän on myöskin kiittää sihteeristä samasta avusta. Nyt on siis tilintarkastustoimistomen erityiskertomuksesta, joka liittyy luomutuotteiden valvontaan, niiden jalostamiseen, tuottamiseen ja maahan tuontiin. Rouva Hartsoka halusi todeta, kuinka paljon arvostan tilintarkastustoimistomme tekemme johtopäätöksiä. Tilintarkastustoimiston erityiskertomus on erityisen hyödyllinen meille. Haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeää on järjetettävyys silloin, kun halutaan varmistaa, että luomutuotannon sääntöjä on noudatettu ja että tuotanto todellakin on luomutuote. Tällä hetkellä alle 2 prosenttia elintarvikemarkkinoilla olevista tuotteista on luomutuotteita, vaikka näiden määrää halutaan lisätä. Todellinen biologinen luomutuotanto tuo maataloudelle lisäarvoa. Ja tästä on hyötyä Euroopalle myöskin maailmanlaisen kilpailun kannalta, mikäli luomutuotanto edistetään. Luomutuotannon täytyy saada tukea ja parlamentti haluaa toimia tässä merkittävällä tavalla laatimassa lainsäädäntöä, joka koskee esimerkiksi luomutuotteiden merkintöjä. Rova Herzog on täysin vakuuttunut siitä, että enemmän pitäisi kiinnittää huomiota ja tukea luomutuotantoa erityisestikin tulevan maatalouspolitiikan yhteydessä. Ja toiseksi hän haluaa painottaa sitä, kuinka tärkeää on antaa liittyä riittävä, riittävä vakuutus siitä, että tuotannossa on noudatettu luomutuotannon sääntöjä ja että kuluttaja voi olla luottavainen tämän suhteen. Kyse on myöskin kilpailukyvystä ja luomutuotannon kilpailukyvystä ja uskottavuudesta. Kolmanneksi Rova Herzog haluaisi painottaa sitä, kuinka tärkeää on vaihtaa tietoja tyhjentävästi jäsenvaltioiden kesken ja tietojen täytyy olla luotettavia myöskin. Kyse on jäsenvaltioiden ja komission välistä tietojen vaihdosta ja sen luotettavuudesta. Tietojen täytyy olla oikean osuvia, paikkansa pitäviä. Erityisesti silloin, kun tuotteet tulevat rajojen ylitse, joko unionin sisäisten rajojen tai ulkoisten rajojen ylitse, eikä tuotteiden yhteydessä lisäksi. Hän toivoo, että komissio ryhtyisi sääntelyyn aloitteeseen, jonka, varmistamisen, jonka tarkoituksena olisi varmistaa, että kaikki luomutuotannon lainsäädäntöön liittyvät heikkaudet saataisiin vielä hoidettua kuntoon. Ja hän arvostaa suuresti, mikäli komissio nyt ryhtyy tässä aloitteelliseksi. Lisäksi esittelijä haluaisi osoittaa kiitollisuutensa kaikkea niitä kohtaan, jotka ovat äh, tuken tässä työssä. Nyt voin kertoa ryhmäni kannanotoista. Kiittäisin tilintarkastustuomioistuinta. Nyt varsinkin länsimaissa, joissa on tehty tarkastuksia, nämä Tiedot ovat erittäin mielenkiintoisia. Voimme tutkia, kuinka voimme kaiken kaikkiaan tukea luomutuotantoa eri puolilla Eurooppaa. Kun luin tilintarkastustamme erityiskertomusta, tämä hieman huolestuttaa, koska voidaan havaita, että lupamenettelyissä on vielä puitteita, kaikki asiat on hoidettu asianmukaisesti, jäsenvaltioissa tehdyt tarkastukset on tehty eri tavalla eri maissa, analyysimenetelmät ovat erilaisia, vastuuviranomaisten toimet eivät aina ole tyydyttäviä Lisäksi tiedonvaihdossa Euroopan tasolle käsin on ongelmia. Ja silloin kun on kyse tuonnista, tuotteiden tuonnista, siinäkin on suuria puutteita, huolestuttavia sellaisia. Lainsäädäntö, joka on peräisin vuotta 2008, piti sisällään kokonaisvaltaisen tarkastusmenettelyn ja sen varmistamisen, että luomutuotanto todellakin on luomutuotanto. Nyt tarvitaan johdonmukaisuutta valvontaan ja elinkeinon harjoittajat Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, niin näiden kaikkien pitäisi merkitä luomutuotteet asianmukaisella tavalla. Ja mikäli yhdessä maassa on todettu, että luomutuote ei olekaan luomutuote, ei sitä voida myydä luomutuotteena missään muuallakaan. Ja silloin kun on kyse tuontituotteista, niiden osalta komission pitäisi tarkastella, kuinka nykyjärjestelmä voitaisiin korvata uudella, paremmalla, sellaisella, joka mahdollistaisi suoran valvontaan. Voisiko komissio selittää lyhyesti, mit, mit, mihin muotoon tämä uusi valvontamenettely voisi muotoutua? Ja kolmansien maiden valvontajärjestelmät ja niiden arviointi, kuinka voitaisiin tähän saada parannusta? jotta paikan päällä suoritellut valvonnat olisivat tehokkaampia. Thank you, Odi. Kiitoksia, herra Odi. Haluaako joku muu kollega puheenvuoron tähän yhteyteen? Jan Mulder. Haluaako joku muu vielä puhua? No, Jan, ole hyvä. I have a question, I don't know. Esittäisin kysymyksen joko komissiolle tai tilintarkastustuomioistuimelle. Miksi tässä ainoastaan julkisen elimen pitäisi valvoa yhteensopivuutta ja näitä luomuvaatimuksia Euroopassa. Jos esimerkiksi supermarketti tuo jonkin tuotteen luomutuotteena, niin silloin tämän kaupallisen tahon pitäisi varmistaa se, että nämä tuotteet myydään oikea-arvoisina ja todella luomuna. Eli miksi tässä pitäisi olla ainoastaan vastuullisena tahona julkinen taho? Dank Jan voor die vraag. Zijn er... Kiitoksia Jan tästä kysymyksestä. Haluaako joku muu kollega vielä puheenvuoron tai tilaisuuden esittää huomiota siinä tapauksessa? Käännyn komission puolelle. En tiedä, minkä nimisiä henkilöitä komissiosta on paikalla, mutta tiedän, että komission edustaja on kyllä paikalla. No, komissio joka tapauksessa. Mutta esitelkää toki itsenne ensin. Ja mielellään voisitte vastata myöskin näihin kysymyksiin, jotka herra Odi esitti. Ja myöskin herra Mulderin kysymyksiin voisitte vastata myöskin. He, ehkä voitte kommentoida myöskin herra Cardiffin puheenvuoroa. Komissio joka tapauksessa. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es María Ángeles Benítez. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nimeni on Benitente. Vastaan maaseudun kehityksestä, ja maaseutuasioista maatalouden pääosastossa ja mukana on jotkin kollegoita. Tässä on otettu esiin nyt monia kysymyksiä. Ensinnäkin haluan todeta esiin sen, että komissio haluaa kiittää sekä Herzogia että tilintarkastustuomioistuinta ja parlamentin jäseniä heidän puheenvuoroistaan, koska kysymykset ja kommentit ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus auttaa meitä toteuttamaan tiettyjä toimia ja näin parantamaan valvontaa luomutuotannon alalla. Cholos joitakin viikkoja sitten otti näitä asioita jo esiin ja on aivan totta, että luomutuotannon valvontajärjestelmää on parannettava. Komissio tiedostaa kyllä sen, että on kaksi pilaria, joita tässä valvonnassa pitää parantaa. Ensinnäkin jäljitettävyys ja toisaalta kuluttajien luottamus, kuten täällä usein on jo sanottu. Varmasti kaikki tiedätte, että viime vuonna komissio otti käyttöön erään toimen luomutuotannossa, koska huomasimme, että valvontajärjestelmässä todella oli asioita, jotka eivät toimi kunnolla. Ja tilintarkastustuomioistuimen raportti on auttanut meitä nyt omalta osaltamme luomaan hyvin yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman, jolla voimme nyt ottaa käyttöön uusia toimia. Ja yksi tällainen on jo käytössä, ilman että pitää nyt uutta, tai uut, odottaa tässä mitään no, lainsäädännön uudistusta. Ja haluaisin nyt mainita teille tilin tarkastukset, joita esimerkiksi on tehostettu on tehty tarkastuksia sekä jäsenvaltioissa paikan päällä että kolmansissa maissa. Tulevaisuudessa tarkastuksia on tulossa maakohtaisesti ainakin yhdeksän ja kolmansissa maissa mukaan otetaan valvontatahoja. Ja tällä hetkellä olemme muuttamassa joitakin valvontaan liittyviä sääntöjä, jotta voidaan muuttaa esimerkiksi analyysi- ja sampling-kysymyksiä. Samoin olemme alkaneet kouluttaa jäsenvaltioissa tarkastajia. Usein sekä jäsenmaissa, jäsenvaltioissa että kolmansissa maissa nämä käytänteet ovat hyvin hitaita, mutta tällä kaikella todella pyrimme siihen, että voidaan suorittaa tarkastuksia tuottajien osalta ja muuten oikealla tavalla jäsenvaltioissa. Sitten tuonti. Se on hyvin monimutkainen, monisyinen asia. Tällä hetkellä käytössä on kaksi eri järjestelmää. Ensinnäkin facing out järjestelmä, lupa, menettely ja sitten toinen järjestelmä, joka liittyy valvontaelimiin, joita usein komissio suoraan valvoo. Ja nämä asiat tulevat muuttumaan viimeistään vuonna 2015. Kaikkien toimien osalta, jotka olemme nyt käynnistäneet, niin toivomme, että kun seuraavalla kerralla asiaan puututaan tilintarkastustuomioistuimen osalta, niin sanotaan, että järjestelmä todella on sellainen, että se herättää luottamusta kuluttajien keskuudessa. Ja Mulderin kysymykseen palatakseni. Kaikki kaup- kaupallisessa kes- ketjussa olevat yksityiset tahot, heillä on kyllä vastuu kannettavanaan, mitä tulee asiakirjoihin ja jäljitettävyyteen. Ilman heitä jäljitettävyys ei olisi mahdollista. Mutta julkisella taholla on sertifiointiasioissa vastuu siitä, että sertifikaatit ja jäljitettävyys todella toteutetaan yhteisön sääntöjen mukaan koska kyseessä on julkinen etu ja todella pyritään siihen, että kuluttaja voi olla varma siitä, että kyseessä ovat luomutuotteet, jos näin sanotaan. Tässä oikeastaan kaikki täältä erää. Hyvä puheenjohtaja, kiitos huomiostanne. Thank you well. Kiitoksia paljon. Onko täällä vielä muita kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Vai haluatko tilintarkastustuomioistuin vielä kommentoida? Entäs herra Odi? Eikö? Entäs tilintarkastustoimistoin, herra Cardiff? Olkaa hyvä. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kiintoisista kommenteista. Odin, Odin esitti kysymyksen siitä, miksi jäsenvaltiot ovat valinneet tämän nimenomaisen tarkistus, tarkastusmenettelyn. No, me halusimme tietysti keskittyä siihen, missä ovat suurimmat luomumarkkinat. te näette tästä myös mustaa valkoisella. Mutta tietysti se, mikä tässä on vaakalaudalla, on se, että ketjussa kaikilla täytyy olla pääsy kaikille markkinoille. Se, että me jätimme tiettyjä markkinaosioita tarkastamatta tai keskitymme tiettyihin paikkoihin, ei tarkoittanut sitä, ettemmekö pitäisi kaikki kaikkia alueita yhtä tärkeinä, mutta valinta perustui siihen, missä eniten on tuotantoa. Mitä tulee valittuihin jäsenvaltioihin, niin sanoisin myös sen, että jos kohta tilintarkastustuomioistuimella ei ole pääsyä kolmansiin valtioihin, niin tässä nimenomaisessa tapauksessa kolmansien maiden tarkistukset ovat tietysti, tarkastukset ovat tietysti aivan yhtä tärkeitä kuin muidenkin, myös niiden maiden tarkastukset, joita ei valittu tähän otantaan. No sitten täällä Mulder kysyy julkisten instituutioiden roolista Tarkastuksissa No, tietysti kaupallisilla yksiköillä on omat vastuunsa ja julkisten instituuttien täytyy nimetä julkiset viranomaiset. Ja julkisilla viranomaisilla on tietysti erittäin tärkeä rooli tässä koko järjestelmässä. Mitä tulee siihen, mitä komissio sanoi? No, haluaisin ensinnäkin ilmaista olevani ö, tyytyväinen niiden kollegoiden puolesta, jotka ovat tässä kaikkein eniten puurtaneet. Haluan kiittää heidän puolestaan komissiota siitä, että heidän työnsä tunnustetaan ja toivomme, että kaikki sujuu tietysti mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti niin, että järjestelmän integriteetti pysyy, voidaan säilyttää ilman, että kuluttajalle ei tehdä hallaa. Kiitoksia paljon. Haluaako herra Odi vielä loppupuheenvuoron? Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. kollegani Rova Herzog ja minä halusin kiittää sihteeristöä, samasta mä muistan myöskin tarkastustuomioita ja komissiota heidän antamistaan selvityksistä. Meidän täytyy olla erittäin valppaina valvontajärjestelmän suhteen, koska kyse on sekä tuottajista, maanviljelijöistä ja kuluttajista, kaikkiin luottamuksesta – Kiitos, kiitoksia myöskin tilintarkastustuomioistuimille siitä, että se huomauttaa valvontajärjestelmän puutteista ja tähän liittyvistä ongelmista. Um, No niin. Periaatteessa koordinaattorin kokous järjestetään kello 17 suljetun ovin, mutta minä ehdottaisin nyt, että poliittisten ryhmien kollegat ottaisivat yhteyttä oman koordinaattoreensa ja ilmoittaa, että voimme mahdollisesti aloittaa kokouksen etuajassa. Täten säästäisimme aikaa ja voisimme aloittaa koordinaattorikokouksen etuajassa. Varsinainen kokous päättyy nyt tähän, koska muuta ei ole enää estyslistalla, joten kaikki, jotka eivät osallistu koordinaattorin kokoukseen, nyt poistukot paikalta. Ne, jotka eivät tule enää huomiseen kokoukseemme, teille toivotan erittäin hyviä lomia ja hauskaa joulua ja vielä parempaa vuotta 2013.